sekä Mauritania että me tulemme voittamaan tässä, kun tämä sopimus astuu voimaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, kiitokset kaikille. Keskustelu päättyy ja neuvostelu toimitetaan seuraavan täysistuntoviikon aikana. Sitten seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle EUn strategia Atlantin aluetta varten. Edustaja Kadek ja muut. Herra Kadek saa puheenvuoron ensimmäiseksi. Yes. You want to... Can I just... Niin, Edustaja Kadek. Madam, do you want the floor? Niin, haluatteko puheenvuoron? I, nothing, nothing else. I'm sorry. Okay. Ei mitään muuta, ole pahoillani. No niin, Alan, voit jatkaa. Arvoisa puhemies, komission jäsen, rakkaat kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää komission jäsen Damannakia siitä, että hän on läsnä tänään vastaamassa tähän suulliseen kysymykseen, mitä tulee EUn strategian Atlantian aluetta varten. 2010 komissiolta pyydettiin strategiaa Atlantin valtamerta varten vuoteen 2011 mennessä. Ja useiden kollegoiden kanssa olen esittänyt tämän suullisen kysymyksen nyt komissiolle ja sen on allekirjoittanut 50 edustajia eri ryhmistä ja haluan kiittää heitä tästä tuesta. Päätöslauselma äh, myöskin jätetään aluekehitysvaliokunnan nimissä ja haluan kiittää poliittisten ryhmien koordinaattoreita yhteistyöstä ja tällä tavalla olemme saaneet aikaiseksi voimakkaan konsensuksen. Ja kiitän myöskin niitä kollegoita, jotka ovat tätä tekstiä rikastuttaneet omilla tarkistuksillaan. Atlantin alueilla on tiettyjä erityispiirteitä. Kysymys on hyvin dynaamisesta merialueesta. Siellä on paljon kalastusta, energiaa, Mm, liikennettä ja se on myöskin aika hauras ympäristö ja sitä on suojeltava. Ajattelen vaikkapa juuri tässä vihreä levää ja muita leväongelmia ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Tämä on myöskin äärialue Euroopan unionissa, syrjäinen alue ja siihen liittyy liitettävyys- ja saavutettavuusongelmia ja siellä on aika vähän kaupunkikeskittymiä. Nämä erikoispiirteet johtavat tiettyihin ongelmiin, jotka liittyvät kansallisiin rajoihin ja tässä on pyrittävä löytämään eurooppalaisia ratkaisuja. Parlamentin päätöslauselmassa pyydetään komissiolta ehdotuksia, että Atlantin aluetta todella tutkittaisiin integroidun strategisen alueellisen ja merenkulullisen lähestymistavan kautta. Meri merenkulku on hyvin tärkeä kysymys tässä yhteydessä ja tämä tietysti eh, johtaa siihen, että integroitua meripolitiikkaa on edistettävä. Tämä strategia on hyvin tärkeä myöskin siltä osin, että se liittyy myöskin kaupunki- ja maaseutualueiden eh, liitettävyyteen sekä myöskin eh, maa meriyhteyksien kehittämiseen. Ja tässä on erityisesti muistettava alueellinen yhteistyö ja kohesiopolitiikka, ja pyrittävä toimimaan horisontaalisella tavalla. On koordinoitava paremmin eri hallinnoinnin tasoja ja on otettava huomioon kaikki erityispiirteet. Strategian täytyy olla avoin kaikille Atlanttia reunastaville alueille ja myöskin kaikkein syrjäisimmille alueille makaronisia myöten. On myöskin tärkeää ottaa huomioon tämän strategian ulkoinen merkitys, kun ajatellaan meri kuljetusten ja meriliikenteen valvontaa ja turvallisuutta. Tällaisen strategian pitäisi antaa meille paremmat mahdollisuudet päästä tavoitteisiin ja tämä on sidottava EUn 2020-strategiaan sekä 2014 tapahtumiin. Ei ole tarkoitus millään lailla käyttää enemmän varoja, vaan käyttää jo olemassa olevia varoja paremmin. Tällä tavalla strategia on nivellettävä myöskin aluepolitiikkaan sekä integroituun meripolitiikkaan. On löydettävä synergioita muiden äh, poliittisten äh, sarojen kanssa, kuten vaikkapa kalastuksen, matkailun, äh, euroopan verkkojen tai tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman kanssa. Vuodesta 2014 lähtien tietysti meitä sitovat uudet monivuotiset rahoitusnäkymät. Tämä tietysti liittyy hyvin laajalti kohesio- ja aluepolitiikkaa ja tässä pyritään todella saamaan alueita yhteyksiin ulkomaailman ja toistensa kanssa ja kehittämään eri alueita, yhdistämään yhdistäviä alueita ja mm, tietysti on myöskin otettava huomioon nämä Andalusiasta aina Skotlantiin ulottuvat merten valtatiet. On kehitettävä myöskin koulu, äh, marenkulkuinfrastruktuureja äh, lännestä itään äh, ja taattava suuremmat nopeudet. Toivon mukaan komissio ottaa huomioon nämä painopistealueet ja tekee todellisia konkreettisia ehdotuksia vuodesta 2013 lähtien. Ja on hyvin tärkeää myöskin ottaa mukaan eri kumppanit, erityisesti alueelliset ja paikalliset ja julkiset viranomaiset sekä myöskin kansalaisyhteiskunta tämän strategian on todella pohjauduttava todellisille tarpeille ja tässä on toimittava konsensuksen hengessä. Oloillinen yhteistyön eurooppalainen ryhmittymä on hyvä taho, joka voisi tätä Atlantin asiaa edistää. Tässä parilla sanalla nämä mietteet, jotka liittyvät tähän strategiaan täällä parlamentissa. odotamme komission seuraavaa ehdotusta ja odotamme, että todella voimme myöskin antaa tarkkoja konkreettisia panoksia siihen. Arvoisa komission jäsen, voisitteko selvittää meille, mitkä ovat komission painopistealueet ja kuinka aiotte toteuttaa tätä strategiaa ja missä määrin voitte ottaa huomioon myöskin parlamentin tekemät ehdotukset. Ja todellakin, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa puhemies, on parempi toistaa äh, itseään kuin äh, puhua itseensä pussiin, joten sanon, että täällä Strasburgissa on oikein mukavaa olla. Mrs. Damanaki. Seuraavaksi komission jäsen Damanaki. Thank you. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää herra Kadekia tästä hänen tekemästään aloitteesta. Ja hänen ideansa ovat mielestäni erittäin hyvä. Haluaisin myöskin kiittää parlamentin jäseniä, niitä, jotka ovat laatineet tämän suullisen kysymyksen. No niin, me nyt valmistelemme meri, merialuestrategiaa Atlantin alueelle ja haluaisin kertoa teille, että tarkoitukseni on ehdottaa hyvin kohdennettua strategiaa, jotta meriasiat saataisiin esityslistan kärkipäähän tällä alueella. Minä voin myöskin todeta, että tämän Tämä on myöskin ympärillisesti erittäin tärkeä alue ja myöskin monet sidosryhmät ovat siihen liitoksissa. Minä rohkaisen kaikkia näitä relevantteja sidosryhmiä, myöskin merialuetta ja taloudellisia yhteisöjä Atlantin alueella antamaan vahvan tukensa strategialle. Ne ovat jo osoittaneet hyvää tukea valmisteluvaiheen aikana. Minä jatkan heidän rohkaisemistaan jotta he olisivat mukana hyväksyntäprosessissa. Tämä tulee olemaan äärimmäisen tärkeää strategian menestyksen kannalta. No mitä sitten julkinen kuuleminen meille on tähän mennessä osoittanut? Tämä kuuleminen osoitti sen, että transatlanttinen identiteetti on olemassa. Se osoitti myöskin sen, että sidosryhmät pitävät hyvänä lähestymistapaa, joka ottaa huomioon maatieteellisen väestön ikärakenteen ja talouteen liittyvät erityispiirteet. Myöskin tukevat toimia, jotka yhdistävät näitä valtioita, myöskin merivalvonta ja suunnittelu, ja myöskin meripuitedirektiivi. Joten se palaute, jota saimme kuulemisten aikana, tarjoaa meille myöskin mahdollisuuden identifioida prioriteetit. Esimerkiksi kun ajatellaan tätä kehityskulkua, Atlant, Atlantin strategia, sen tarkoituksena on luoda poliittiset tavoitteet kaikkien merisektorien välillä. Tärkein prioriteetti tulee olemaan se, että luodaan työpaikkoja paikan päällä. Tämä edellyttää vahvaa sitoutumusta jäsenvaltioiden taholta ja myöskin eri, eri sidosryhmien tulee tässä olla mukana – myöskin parlamentin jäsenet voivat omilla, omissa vaalipiireissään ottaa nämä asiat esille ja tämä on myöskin äärimmäisen tärkeää, hyvät ja naiset ja herrat, jotta voidaan taata myöskin täysimääräinen näkyvyys on se, että hyväksyisimme tämän eh, sen jälkeen, kun olemme hyväksyneet eh, yhteisen kalatalouspolitiikan aloitteen, joten näin me voimme eh, ottaa myöskin yhteisen kalastuspolitiikan ulottuvuuden huomioon. Euroopan parlamentin kanta on tarkoitus ottaa myöskin täysimääräisesti huomioon. Tästä syystä uskon, että Atlantistrategia auttaa ensinnäkin siinä, että voidaan vahvistaa kestävää kehitystä ja työpaikkojen luomista alueella voidaan myöskin saavuttaa yhteisen kalatalouspolitiikan uudistusten tavoitteet ja kolmanneksi voidaan myöskin saavuttaa edistystä ympäristön suojelussa ja samanaikaisesti kehittää meritaloutta kestävällä tavalla tällä hyvin elinvoimaisella alueella. Kiitoksia puhemies. No. Kiitoksia komission jäsen Van Nistelrooy seuraavaksi 2,5 minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra Kadekille tästä aloitteesta. Onnittelut siitä. Se tulee juuri oikeaan aikaan ja monet kiitokset komission jäsen teidän aloitteestanne tämän meristrategian luomiseksi. Kun nyt tutkiskelen tätä asiakirjaa tarkemmin, niin totean, että tässä on kyseessä ennen kaikkea ne asiat, joita me yhdessä voisimme paremmin hallita. Me emme pyri siihen, että luodaan uusia rakenteita – oikeastaan ne alueet, joilla on rannikko rajaviivana, niin heidän pitäisi yhdessä huolehtia siitä, että asioita käsitellään poliittisesti, ei niin, että syntyisi uusi taso Euroopan komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden välille. Minä uskon, että tämä on hyvin tärkeä kommentti, jonka halusin ensinnä esittää. No hyvä, mutta jos tarkastellaan sitä, että mitä tähän meripolitiikkaan pitäisi yhdistää, ajattelen liikennettä, kaikkia uusia liikennemuotoja, ajattelen ympäristöä, taloutta, te puhuitte myöskin kestävästä kehityksestä, Eurooppa 2020-strategian puitteista, jos ajattelen energiapoliittisia tavoitteita ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta, kun kaikki tämä yhdistetään, niin silloin silloin käy selkeästi ilmi, että Atlannin alueella meidän täytyy tukea teidän mahdollisuuksianne, mutta haluaisin lisätä tähän vielä sen, että minä olen Alankomaiden edustaja täällä. Meillä on Itämeri-strategia, meillä on Atlantic Arc, meillä on myöskin Tonavan alue. Mitä nyt vielä puuttuu? Alankomaat, Norja, Poh- ja Pohjanmeri ja osa Saksaa, niin sitä varten kysymykseni kuuluu, komissaari, että eikö meidän pitäisi käsitellä näitä makroalueita, tai jos niitä halutaan käsitellä, niin eikö seuraava askel olisi, että puuttuvat alueet otetaan myöskin huomioon, ja sitten viikonlopulla Pohjanmeren neuvosto kokoontuu, ja mahdollisesti he tekevät jonkunnäköisen ehdotuksen. Osaatteko siitä kertoa jotakin? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Cortes Lastaran minuutti. Señor presidente, señor... Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen. Itämeri-strategia EU:ssa on johtanut muihinkin strategioihin, kuten Tonavan alueen strategia. Ja, ja nyt kysymys on Atlantista ja haluan korostaa Kantabrian roolia, aktiivista roolia. Kaikki nämä alueet ovat jo nyt useita vuosia työstäneet tätä asiaa äärialueiden merellisten syrjäisten seutujen konferenssien pohjalta. Niillä on nyt intressi kysymyksessä. Ja nyt olemme tulleet siihen hetkeen, jolloin tätä strategiaa Atlantin osalta on todella lähdettävä edistämään. Kysymys on strategiasta, joka liittyy strategi- 2020 strategiaan myöskin, jotta ilmastonmuutosta voitaisiin torjua, jotta voitaisiin edistää kestävää maaseutu- ja kaupunkikehitystä, jotta voitaisiin myöskin edistää tietotekniikan, matkailun ja merialan innovaatioiden kehitystä sekä merialan liikenteen ja kuljetusten merkitystä ja myöskin parantaa alueidemme parempaa saavutettavuutta ja luoda uusia meriväyliä ja parempia infrastruktuureja sekä uusia teknologioita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa kun nyt näitä verkostoja luodaan. Tämä meidän konferenssimme todella on halunnut korostaa nykyisen kriisin merkitystä. Meidän on nyt todella toimittava ilmastohaasteiden edessä ja pyrittävä todelliseen uuteen kestävään kehitykseen Euroopan unionissa. Tämä strategia on hyvin tärkeää Atlantin alueen alueille ja se on myöskin tärkeää että koko Euroopan unionille. Kiitokset. Thank you. Kiitokset. Edustaja Teurer, kaksi minuuttia. Herr President, Frau Kommissar. Puhemies, rouva komissaari, hyvät kollegat. Itävallan strategia oli lähtökohtana ja Tonavan strategialle, josta olemme neuvotelleet parlamentissa tänä vuonna ja tälle Atlannin alueen strategialle. ALDE tukee tätä makroalueellista lähestymistapaa ja olemme aktiivisesti tehneet yhteistyötä sen puitteissa. Kyseessä on merien suojelu ja tietenkin myöskin kalastustalous ja kala, kalastus, mutta ennen kaikkea kyseessä on myöskin kolme pilaria. E, käytetään paremmin hyväksi jäsenvaltioiden yhteistyötä ja synergiaa ja Atlantit tarjoaa myöskin Euroopan alueelle – transatlanttiset kumppanit ja muut naapurit huomioon ottaen, kuten Norja, Islanti, Kanada ja USA, niin kyseessä on myöskin se, että sidosryhmät yhdistetään tällä alueella paremmin. Minusta meidän täytyy asettaa painopiste siihen, että kaupungit ja kunnat, alueet ja jäsenvaltiot ja ennen kaikkea kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta ja yritykset yhdistetään ja verkostoidutaan niin, että tälle makrostrategialle annetaan myöskin elinkelpoiset puitteet, koska pitäisi käyttää olemassa olemaa, olevia rahavaroja, mutta varmasti meillä on hyväksi käyttämätöntä synergiaa ja sen perustana voisi olla myöskin se, että ryhdytään käsittelemään näitä asioita ja siinä ALDE-ryhmä näkee suuren tarpeen, koska kyseessä on kansainvälinen kauppa. Hyödykkeet tulevat Atlantin yli Euroopan unioniin ja se täytyy tietenkin tehdä ähm, ekologisesti kestävällä tavalla ja Atlantissa on varmasti myöskin suuria raaka-ainevaroja, joita voitaisiin hyväksi käyttää, mutta samaan aikaan ympäristöä pitää kestävällä tavalla suojella ja me vaadimme, että komissio esittäisi mahdollisimman nopeasti laaditun strategian. Kiitos. Kiitoksia edustaja Lyvin. Kiitoksia puhemies. Jo liian pitkään meidän meriämme ei ole mitenkään hallinnoitu, vaan ne ovat olleet taloudellisten intressien keskiössä. Joskus kyseessä on kalastus, joskus energia, matkailu, jotka ovat, ovat tärkeämpiä. Esimerkiksi Itämeren strategia tai Atlantin strategia, ne ovat sellaisia, että niiden tulisi olla väline, jolla voidaan koordinoida ja identifioida eri osa-alueita No, monet asiat ovat sellaisia, että niistä päätetään EUn tasolla, esimerkiksi kalastus, mutta ympäristöpolitiikassa jäsenvaltiot ovat vastuullisia, joten EUn meripolitiikalla on erittäin tärkeä rooli. Tärkeä mm, merialueiden suunnittelu on, on tärkeä tavoite myöskin sidosryhmiä ajatellen. Yhteistyö muiden Atlantin alueen valtioiden kanssa on myöskin erittäin tärkeää, jotta esimerkiksi voidaan muovin palaset saada poistettua, jotta voidaan taata kala, myöskin kalojen saatavuus. Me, me kaikki olemme, olemme riippuvaisia terveistä meristä. Täytyy ottaa huomioon kaikki sektoraaliset intressit, kalastus ja matkailu muun muassa. Kyse ei ole ainoastaan ympäristöstä, vaan myöskin siitä, että Atlantin alueesta saadaan elinvoimainen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vlasak, kaksi minuuttia. pani komissařko, dámy a pánové. Arvoisa komissio, sen hyvät naiset ja herrat, kuten olemme huomanneet, Ilta Itämeren alueen makrostrategia on antanut mallin myöskin muille strategioille, kuten vaikkapa Tonavan alueen strategialle, ja nyt puhutaan Atlantin alueesta. Tilanne on kuitenkin erilainen Atlantilla sillä on omat erityispiirteensä. EU kiinnittää erityistä huomiota tähän alueeseen, kun ajatellaan rajat ylittävää yhteistyötä alueiden välillä. Interreg 3Bstä tätä Atlantin yhteistyötä on tuettu ja tämä siis liittyy myöskin tavoite kolmoseen. Tarkoituksena on ollut tukea kehitystavoitteita aloitteita valtioiden rajat ylittävällä tavalla ja tarkoituksena on myöskin suojella luonnonvaroja sekä toimintaa syrjäisillä alueilla. On hyvin tärkeää nyt arvioida jo olemassa olevia ohjelmia ja vasta sen jälkeen täytyy lähteä työstämään uutta strategiaa tälle alueelle. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa eh, näitä transatlanttisia siteitä tässä yhteistyössä, halusimmepa tai emme, me kuulumme euroatlanttiseen ähm, kulttuurialueeseen ja äh, sillä on merkitystä, vaikkakin täällä haluaisimme, että meillä olisi täysin rajaton alue ihmisten liikkuvuutta ajatellen mm, on muistettava, että EU ja Yhdysvallat täydentävät toisiaan ja koordinointi on hyvin tärkeää eurooppalaisissa ohjelmissa. Ja sen takia on tärkeää luoda hyvät edellytykset transatlanttiselle yhteistyölle, joka olisi kunnianhimoisempaa ja jotta voitaisiin paremmin myöskin edistää tätä Atlantin strategiaa ja kattaa suurempi toiminnan kenttä, koska vapaaehtoinen strateginen toiminta voisi vain vahvistaa transatlanttisia tuhleita. Kiitokset. Sven. Kiitoksia edustaja Svensson. Puolitoista minuuttia. Tack, Kiitoksia puhemies. Mitä tulee Atlantin alueeseen, niin siinä on muutama harva tärkeä kysymys, jota haluaisin korostaa. Eli me näemme ekologisen kestävän kalastuksen merkityksen tässä ja sen merkitys ja osittain sen merkityksen, että EUn ei pitäisi Marokon kanssa jatkaa kalastussopimusta. Mitä tulee kalastukseen, niin tilanne on se, että yli 70 prosenttia kalavaroista on ylikalastettua maailmassa. Tämä koskettaa myöskin EUn aluetta. Mutta jos ajatellaan, että me kuitenkin tuomme 60 prosenttia kaikesta siitä kalasta, mitä kulutetaan EUn alalla, se merkitsee sitä, että köyhemmät maat – eivät saa eh, niin valkuaisainepitoista ja ravintoarvoltaan hyvää ravintoa kuin niiden pitäisi kalasta saada. Ja tämä merkitsee, haluaisin vaatia sitä, että EUn ei pitäisi Marokon kanssa uusia kalastussopimusta. Eh, jos ajatellaan Länsi-Saharan kalastussopimusta, niin vuodesta 1975 eh, lähtien mm, 60 000 alusta on kalastunut siellä. Ja kansainvälisen tuomioistuimen mukaan eh, Marokolta puuttuu oikeusperusta ja Marokolla ei ole oikeutta käyttää Länsi-Saharan luonnonvaroja. EUn strategiassa Atlantin aluetta varten meidän täytyy huolehtia ekologisesti kestävästä kalastuksesta ja sen pitää olla erittäin korkealla prioriteetissa. Sen lisäksi strategian pitää merkitä sitä, että EU ennen kaikkea kunnioittaa kansojen oikeuksia eikä pidennä Marokon kalastussopimusta. Thank you, Mr. Kiitoksia. Edustaja Clark, puolitoista minuuttia. Tässä kysymyksessä mainittiin territoriaalinen ulottuvuus. Ja kun tämä otetaan huomioon, niin tämä on ole huono asuja. Tätä asiaa ei olisi pitänyt edes pohtia. Omalla alueellamme me pidämme huolen esimerkiksi omista kalavaroistamme, mutta muualla ylikalastellaan. No, jäsenvaltiot eivät ota tätä huomioon. Tarvitaan parem- enemmän territoriaalista ulottuvuutta tähän omalla alueellani kalastajat ovat jo ovat vuosi, vuosikymmenten ajan pitäneet huoli kalastuksestaan ja ovat myöskin katsoneet, että tilanne ei heikkene. No, kyse on näiden kalastajien elinkeinosta. No nyt he eivät sitten saisi kalastaa, koska he, tämä voi olla ympäristölle haitallista. Samanaikaisesti kuitenkin sitten Alankomaiden, alankomaalainen laiva aiheuttaa hyvin suurta tuhoa. Ja myöskin mu- muuta tuhoa on tehty merialueelle. Kuinka kauan pidempään nämä kalastajat joutuvat katsomaan, kun kalavarat katoavat pois? No he kyllä saavat, saavat vaatia jotakin korvauksia tästä. Kiitoksia edustaja Möltser. Atlantin alue on E- taloudelliselta ja ekologiselta merkitykseltään erittäin tärkeä Euroopalle. Me tiedämme sen, mitä tulee ekologiaan, niin me tiedämme, että golfvirta vaikuttaa Euroopan ilmastoon erityisen voimakkaasti. Jos ajatellaan golfvirran muutosta viimeisten vuosikymmenen aikana, niin siitä ja miten se vaikuttaa, niin asiantuntijat kiistelevät siitä. Ja jos ajatellaan talous, taloutta, että miten on Kiinan ja Kolumbian sopimukset, että Atlantti, latinalaisen Amerikan, Atlannin mm, rannikon ja Tyynemeren rannikko yhdistettäisiin rautatielle. Ja jos ajatellaan, kuinka paljon Panaman kautta aluksia kulkee, niin tämä varmasti vaikuttaa mm, unionin politiikkaan. Ja mitä tulee pakolaisvirtoihin, niin nekin ovat tärkeitä. Salakuljettajat, ihmissalakuljettajat Afrikasta tulevat Espanjan rajojen yli ja 2005 Atlantin kautta he tulivat ja se on tosiasia. Siinä mielessä tästä on seuraamuksia myöskin Arabiassa. Viime kuukausien aikana on kymmeniä tuhansia pakolaisia tullut Euroopan eh, rajoille. Ja olisi tärkeää, että Euroopan unioni Afrikassa, Välimeren rannikolla, mutta myöskin Atlantin rannikolla olisi aktiivinen, koska eh, pakolaiset pitäisi mahdollisimman lähelle kotimaataan majoittaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Milan Mon. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että komissio valmistelee tiedonantoa Atlantistrategiasta. Äh, siinä on kaksi yhteistä piirrettä. Äh, se on valtameri ja sillä on myöskin alueellista merkitystä. On hyvin tärkeää, että korostamme merikuljetusten merkitystä ja myöskin ympäristöä äh, sekä kalastusta ja siihen liittyviä resursseja. Samoin myöskin matkailu on hyvin tärkeää. Toisekseen kysymys on myöskin äärialueista ja hyvin tärkeää on tältä usein muistaa liitettävyyskysymykset. Atlantin alue ja EU ovat tästä riippuvaisia. Euroopan laajuiset verkot, merten valtatiet vaativat tiettyä huomiota Galiciassa minun alueellani myöskin on suunniteltu Kantabrian ja Pohjois-Portugalin kanssa toteutettavan nopean nopeuden yhteyttä on myöskin muistettava, kuten herra Kadek sanoi, että tässä on kysymyksessä alueellinen ulottuvuus ja tähän liittyy sosiaalista ja taloudellista alueellista kohesiota. Äänestämme huomenna päätöslauselmasta ja sen mukaan tämä strategia on sidottava tiiviisti 2020-strategiaan sekä myöskin aluekehityspolitiikkaan ja monivuotisiin rahoitusnäkemiin. On otettava huomioon myöskin eri järjestöt ja ähm, hallinnot, joita on olemassa tuossa Atlantin molemmin puolin. Tässä euroregion ja äh, Kantabria äh, on jo liitoutunut Portugalin kanssa ja äh, tässä uskon, että todella voimme olla tärkeänä tekijänä tässä eurooppalaisessa alueellisessa ryhmittymässä. Toivon mukaan komissio jatkaa jatkuvaa vuoropuhelua näiden alueiden kanssa, kun tätä strategiaa laaditaan, mutta myöskin silloin, kun tämän strategian vaikutuksia seurataan. Kiitoksia edustaja Grelien minuutti. Arvoisa komission ja sen rakkaat kollegat, olen iloinen tästä Atlantistrategiasta. Me tarvitsemme todella yhteistä strategiaa näille merialueille ja otettava huomioon eri merialueiden erityispiirteet. Minä tulen Normandiasta ja haluan kiinnittää huomionne kanaalialueen erikoispiirteisiin. Meillä on siellä oma strategiamme ja se liittyy Euroopan unionin strategiseen merenkulkuun. Sehän on tärkeä kulkureitti reitti Pohjan merelle ja äh, sieltä kulkee hyvin paljon laivoja ja aluksia ja äh, siellä kuljetetaan paljon tavaraa ja myöskin piakkoin sieltä saadaan tuulivoimakautta energiaa kysymys on myöskin meriturvallisuudesta ja se on otettava huomioon EUn tasolla ja sitä on mietittävä myöskin tässä Atlantistrategian yhteydellä. Tiedätte, että kahden väriset rahoitussopimukset ovat uhattuina ja haluankin, että ottaa, kiinnittäisitte huomiota tähän asiaan, kun piakkoin annatte meidän vastauksemme, vastauksenne. Thank you, Mr. Gallagher. Kiitoksia, edustaja Gallagher. Uh, uh, Kiitoksia komission jäsen. Minä uh, Kyllä tuen kaikkea sitä, mitä EUn tasolla on tehty, jotta saataisiin aikaiseksi integroitu strategia Atlannin alueelle. On viisi EUn jäsenvaltiota, jolla on EU, joilla on siis Atlantin kanssa rajaa, mutta tämän lisäksi myöskin kun ajatellaan taloudellisesta ja ympäristönäkökulmasta, on äärimmäisen tärkeää, että nämä ja myöskin Islanti ja Färsaaret otetaan tähän strategian mukaan. Strategian tulisi keskittyä siihen, että rohkaistaan taloudellista kehitystä kyseisellä alueella. Tämä on yksi kaikkein rikkaimmista alueista, mutta kuitenkin sitä käytetään vähän esimerkiksi kun ajatellaan tuulienergiaa. 50 prosenttia EUn sähköstä voitaisiin tuottaa uusiutuvilla energiavaroja, joita saataisiin Atlantin rannikolta. Nämä fasiliteetit ovat myöskin hyvä taloudellinen suoja tälle alueelle. Niillä on valtaisa potentiaali, kasvupotentiaali, jota ne voivat tarjota näiden esimerkiksi meriliikenne, meriliikenne, satamat ja maatalous hyötyisivät myöskin syvemmästä yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä Atlantin alueella. Ja tietysti Atlantti-strategiaan se täytyy ottaa huomioon myöskin yhteisen kalastuspolitiikan kanssa, koska Atlantin alue tuottaa tai se on yksi kaikkein tuottoisampia kalan tuottajia alueella – siellä on esimerkiksi makrillia kalastetaan hyvin paljon. Jäsenvaltioiden yhteistyö, turvallisuus ja valvonta on parantunut viime vuosina. Integroitu strategia varmistaisi paremmat ja tehokkaat toimet jäsenvaltioiden välillä. Ja lopuksi, herra puhemies, tämä myöskin, myöskin vaikuttaisi valvontaan ja turvallisuuteen alue, jota voitaisiin taistella esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Kiitoksia edustaja Czarneski. Hyvät naiset ja herrat. Tämä Euroopan parlamentin asiakirja, joka koskettaa Atlantin alueen strategiaa, on edistysaskel, josta käy ilmi, että Euroopan unionin pitäisi erilaisin keuhkoin hengittää, eli raportoida eri lailla. Meillä on Itämeri-strategia olemassa ja meillä on Tonavan alueen strategia ja sitä, pitäisi, sitä kehitellään eteenpäin Unkarin puheenjohtajakaudella. Unkari on tässä hyvin aktiivinen ja meillä on Atlantin strategia. Kyseessä on strategia, joka kattaa viisi Euroopan unionin valtiota ja siksi se on erittäin tärkeä kuitenkin. Haluaisin korostaa, että tämä ei saa olla tekosyy sille, että näiden kyseessä olevien maiden rahoitusta lisätään niin, että näitä määrärahoja voitaisiin käyttää että koko Atlantin alueen täytyy saada hyötyä niistä. Kiitos. Kiitoksia puhemies, kiitos komissaari. Haluaisin kysyä, että voidaanko tästä suojelualueesta tehdä strategiassa kulmakivi? Haluaako komissio tehdä itselleen tärkeimmäksi tavoitteeksi muovijätteen vähentämisen? Olisi hyvä että olisi muovistrategia. Onko komissio ajatellut vastustaa eh, laitonta kalastusta ja öljypäästöjä? mikä olisi sitten meidän roolimme, jos olisi jonkunnäköistä merimatkailua ja ajattelen eläin, tai meren saastumista ja haittaa eläimille. Ja onko komissio ajatellut miettiä eh, että mitä hyötyä tästä strategiasta on suoraan ja epäsuorasti. Minusta olisi välttämätöntä eh, vähentää jätteen laskemista mereen Euroopan alueella. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten edustaja Teixeira, kaksi minuuttia. Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, rakkaat kollegat. Lissabonin sopimuksen mukaan. Alueellinen, nimes, alueellinen kohesio on hyvin tärkeä osa alueellista politiikkaa ja tarvitaan myöskin uusia strategioita Euroopan alueita varten. Ja jotta ne olisivat menestyksekkäitä, on myöskin otettava huomioon eri alueiden erityispiirteet ja erityiset ongelmat. Atlantin alue on avainasemassa, kun pyritään laatimaan kunnianhimoista strategiaa ja ähm, on muistettava, että siellä on tavoitettavuus- ja liitettävyysongelmia monilla asu- alueilla. Ja äh, siellä on kuitenkin äh, hyvin dynaamista merenkulkuun liittyvää toimintaa, meriliikennettä ja kuljetusta, mutta myöskin energiaan ja kalastukseen liittyvää toimintaa. On muistettava, että Atlantin alue liittää yhteen monet ääri alueet, syrjäiset alueet, ja niillä on tietty taloudellinen asemansa Euroopan unionissa. Meidän on nyt tuettava tätä strategiaa mutta myöskin sen maaulottuvuuksia ja meidän on pyrittävä edistämään alueellista politiikkaa niiden eri piirteiltä eri alueilla ja pyrittävä sellaisen strategian, jossa kaikki alueet voisivat olla mukana, mukaan lukien kaikkien syrjäisimmät makaroniisien alueet ja sekä myöskin Kanarian ähm, saaret, äh, jotta saataisiin liitettävyys toimimaan ähm, ja äh, että näiden alueiden omat erityispiirteet äh, otettaisiin huomioon ja edistettäisiin myöskin liikkuvuutta. Tämä kaikki loisi dynamiikkaa ja myöskin johtaisi sisämarkkinoiden tavoitteen toteutumiseen, on tarpeen, että myöskin otetaan mukaan hallinnon eri tason, jotta myöskin paikallis- ja alueviranomaiset osallistuisivat tämän alueellisen kokonaisuuden tunnistamiseen. Kiitoksia enää edustaja Olenicaka, joten seuraavaksi sitten edustaja Manner.

minä äh, itse tulen rannikkoalueelta, sellaiselta vaalipiiriltä, ja äh, Atlantin strategia on äh, vasta alkumetreillään, kun ajatellaan, miten suuri potentiaali siihen sisältyy, kuten tässä on jo sanottukin, ja siihen liittyy myöskin alueellisia aspekteja, kuten tässä on jo sanottukin. Mitä tulee kahteen aspektiin, ensinnäkin matkailupotentiaali ja toisaalta energiapotentiaali. Näin haluaisin tässä keskittyä 7 prosenttia matkailusta pohjaa merialueelle. Ja meidän pitäisi nyt 2020 strategiassa pyrkiä kaksinkertaistamaan tämä luku kautta Atlantin rannikon niissä viidessä maassa, jotka Atlantin rannikolla sijaitsevat. Ja erityisesti nuorison keskuudessa on entistä enemmän toimintaa, kävelyä, sukellusta, muita toimia, kuten kalastusta, valaitten tarkkailua ja surfausta, kaikki nämä vaativat yhdennetyn lähestymistavan, että kaikki alueet voisivat esimerkiksi markkinoinnissa toimia yhdessä, samoin myöskin ne lupien antamisessa ja muuton byrokratian vähentämisessä. Energian osalta taas sitten 20 viisi vuoteen mennessä tarvitsemme paljon enemmän uusiutuvaa energiaa ja olemme nähneet, kuinka volatiliteetti vaikuttaa energiahintoihin. Tämä ei tule muuttumaan. Atlantin alueella meillä on esimerkiksi tuuli- ja vuorovesienergiaa. Se on valtava voimavara ja meidän täytyy nyt lähteä kehittämään teknologioita, jotta todella voimme ottaa ne käyttöön. Alves. Kiitoksia edustaja Alves. Minuutti. Kiitoksia puhemies Euroopan unionille toisena toimijana on hyvin tärkeää se, että kehitetään Atlantin strategia. Siinä tarvitaan koko potentiaalin kehittämistä tällä eh, ensisijaisella alueella, jos ajatellaan alueita, jotka rajoittuvat siihen Afrikkaan, eh, Pohjois-Amerikkaan, niin tämä Atlantin strategia voi ähm, käyttää hyväksi potentiaalia ei pelkästään tällä alueella, vaan koko Euroopan alueella. Meidän täytyy asettaa kehykset niin, että meillä on mahdollisuus hyödyntää Atlantia ei pelkästään äärialueille alueille saa keskittyä, vaan meidän täytyy lähteä globaalista alueesta liikkeelle ja sellaisesta strate- sellaisessa strategissa, johon jäsenvaltiot osallistuvat, niin täytyy ottaa huomioon myöskin tutkimus ja kehitys, niiden pitää olla prioriteetteja myöskin ympäristöteknologian alalla ja uusiutuvien energialähteiden alalla valtamerestä ja high-tech-tuotteiden valmistamisessa ja niin edelleen. Kiitoksia. Sitten edustaja Irogen Peres, minuutti. Presidente, komis- Puhemies, arvoisa komission jäsen, olemme avain äh, hetkessä, kun ajatellaan tulevaa kohesiopolitiikkaa. Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja äh, sosiaaliset ja taloudelliset aspektit ovat entistä tärkeimpiä, samoin myöskin alueelliset ulottuvuudet. Alueellinen kohesio johtaa alueiden harmoniseen kehittymiseen niin kansalaisten kuin myöskin alueiden edun nimissä. Ja jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen, on hyvin tärkeää, että pyrimme etenemään myöskin alueiden välisessä yhteistyössä eu koska niillä on usein samoja ongelmia ja samoja haasteita edessään. Tämä on tavoite myöskin Euroopan unionin Atlantin strategiassa ja yhteiset näkymät näiden yhteisten haasteiden voittamiseksi alueen maissa ovat tässä keskiössä. On hyvin tärkeää myöskin valvoa, tehdä tutkimusta ja ottaa huomioon taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat meidän tavoitteemme saavuttamiseksi on hyvä keskittyä integroituun strategiaan ja toimia 2020 strategian myötä ja erityisesti on otettava huomioon alueellinen ja merenkulkuun liittyvä politiikka. Mutta hyvät naiset ja herrat, ennen kaikkea on hyvin tärkeää, että tässä strategiassa pyritään ottamaan huomioon hallinnon eri osa-alueet ja että siinä myöskin tiivimmin julkiset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voisivat toimia yhdessä. EU ja yksityisen puolen sekä kansalaisyhteiskunnan tekijät ja myöskin alueiden väliset verkostot voivat olla tässä mukana tekemässä yhteistyötä. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten menettelymään puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja on edustaja Patral Neves, minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, Euroopan unionin strategia Atlantia varten kyllä mahdollistaa erityisen tavoitteen se, että pystytään integroidusti käsittelemään Euroopan meriä eh, ja valtameriä ja ottamaan huomioon niiden erityispiirteet. Mannerten välinen eh, ulottuvuus, se tosiasia, että Atlantti on hyvin syvä valtameri, ja kun ajatellaan näitä erityispiirteitä eh, ja kaikkia suhteita valtioiden välillä. Tämä oikeuttaa sen, että täytyy saada aikaiseksi lähestymistapa Atlanttia varten. Atlantti on Afrikan, Euroopan ja Amerikan välinen liitoskohta. Tässä voidaan esimerkiksi suojella ekosysteemiä, parantaa turvallisuutta, kehittää ilmastonmuutostutkimusta myöskin energia, elintarviketuotanto ja kaikki kuuluvat tähän. Mutta Atlantin pohjalla on hyvin suuria rikkauksia, resursseja, joten tässä mielessä on tarpeen että myöskin tutkimuskehitys, teknologiset innovaatiot ovat Atlantin strategian kulmakiviä, jotta näitä resursseja voidaan kestävällä tavalla käyttää. Tarvittaisiin eurooppalainen seurantakeskus, Mm, merenpohjan seurantaa varten. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Smith. Minuutti. Puhemies, kiitokset. Uskon, että komission jäsenen ja lähteiden ja myöskin talomme välillä on aika laaja sopu ja uskon, että voisimme ajatella, että loisimme jonkin foorumin, joka edistäisi yhteistyötä Atlantin alueen valtioiden ja alueiden kesken, mutta ehkä on hyvä äh, myöskin hyvä muistaa äh, sitä vitsausta, joka meitä täällä kiusaa, jos pyrimme useaan miljoonaan tavoitteeseen yhtä aikaa, niin emme pääse niistä yhteenkään. Että sen takia uskon, että tässä pitäisi pyrkiä saamaan todellista lisäarvoa ja myöskin merialueiden energiaa täytyy ottaa huomioon. Meillä on valtavasti energiaa potentiaalia siellä ähm, ilmastonmuutoksen torjumiseksi näillä uusiutuvilla energiavaloilla. Ja tässä voimme olla voimakkaassa roolissa kohdassa 11. Korostetaan merenkulun roolia ja se voi olla hyvin tärkeää niin ympäristöllisesti kuin taloudellisestikin, niin että tässä on paljon hyvää mutta toivoisin, että komissio äh, todella lähtisi keskittymään äh, todella joihinkin tavoitteisiin näistä monista tavoitteista, jotka tässä listataan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vavensa. Minut. No, pani komisarz, chciałbym wyrazić swoje zdecydowanie... Puhemies, rouva komissaari. Minä haluaisin ilmaista tukeeni tälle meripolitiikalle, joka liittyy Atlantin alueeseen sellaisena kuin tässä on ehdotettu. Sillä Atlantti Atlantissa on suurta potentiaalia meriliikenteelle, kalastukselle, energian alalla ja myöskin tieteen alalla. Meillä on paljon mahdollisuuksia käyttää yhdessä tätä aluetta, mutta meidän täytyy tehdä se järkevästi. Meidän täytyy ajatella, että yhteisöllä on tärkeä rooli eh, siinä, että sen pitää suojella Atlantin ekosysteemiä keskittyminen Atlanttiin on oikeastaan ihan luonnollinen kehityssuunta meille. Meriliikenteen suunta siellä vaatii kuitenkin, että meidän täytyy kehittää parempi Atlantin strategia ja ottaen huomioon myöskin satamien rakenne, koska ne ovat Euroopan unionin portti Atlannille. Kiitoksia edustaja Sanchez-Schmidt.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 alueelliset strategiat ovat olleet olemassa vuodesta 2005 lähtien Itämerillä muun muassa, ja parlamentti on ollut niistä hyvin kiinnostunut. Olen iloinen siitä, että tänään Alan Kadikin ansiosta voimme nyt edistää tätä tärkeää Atlantin strategiaa on tarpeen koordinoida ja löytää synergioita ja myöskin tarpeen integroida näitä alueellisia ongelmia makroalueen tasolle. Haluan korostaa kahta seikkaa. Alueellinen yhteistyö tavoite kolmosen puitteissa on tärkeää, erityisesti sen rajat ylittävällä tavalla on asia, jota tässä on korostettava ja samalla on pyrittävä myöskin paremmin määrittelemään ja ohjaamaan näitä hankkeita Ähm, eri valtioita, jotka tässä ovat mukana, niitä on kannustettava tekemään päätöksiä yhdessä. Jos ei ole todellista poliittista tahtoa, näistä strategioista äh, tulee vain kuolleita kirjaimia. Jos äh, Eurooppa haluaa tällaisia makroalueita, eli niin se tarvitsee myöskin tiettyjä alueellisia ähm, toimia, joita äh, emme saa varmastikaan katoamaan, vaikka niin haluaisimmekin. you have the floor. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten komission jäsen Damanaki. Kiitos puhemies. Oli todellakin erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja se on myöskin osoittanut sen, että tämä aloite tai tämä suullinen kysymys on ollut menestyksekäs. Meillä on kolme kohtaa puhemies. Ensinnäkin, kun ajatellaan tätä meristrategiaa, meristrategia voimme sisällyttää hyvin monta eri sektoria, monia toimia, monia osa-alueita – se, mihin me tulemme keskittymään, on se, että pyrimme saamaan aikaiseksi linkkejä eri sektorien välillä. Haluan nyt tässä hiukan selittää. Meillä on alue ja meillä on sitten tällainen ala, alue Atlantti. Meillä on, me tarvitsemme ympäristön suojelua, siellä on kalastusta, meillä on turismia, maataloutta, energiaa, tutkimusta – Joten me tarvitsemme tavan, jonka avulla me saamme linkitettyä nämä kaikki sektorit. Ja myöskin sitten täytyy päästä tai saada aikaiseksi se, että intressikonfliktia ei tule aikaiseksi. Joten tämä meristrategia on hyvin tärkeä väline meille. Myöskin merivalvonta ja meritieto tulevat olemaan hyvin tärkeitä välineitä meille. Tämä on se, mitä me tavoittelemme. Tarkoituksena ei ole Äh, uusia rakenteita tässä kehittää. Olen siitä yhtä mieltä. Me tarvitsemme linkkejä eri näiden sektoreiden välillä. Ja tästähän tässä on kyse, että luodaan linkkejä olemassa olevien rakenteiden välille, jotta saadaan parempia tuloksia aikaan. Tämä oli siis ensimmäinen kohta. No toinen liittyy kommentteihin ja siihen, että olisi alueellista kohesiopolitiikkaa, joten haluaisin muistuttaa teitä – että jotta meillä olisi tällainen makroaluepolitiikka, me tarvitsemme ehdotuksen. Neuvoston täytyy tällainen ehdotus tehdä komissiolle. Tällä hetkellä se, mitä meillä on, on ehdotus liittyen meristrategiaan. Viime kesäkuussa tehtiin tästä päätös ja me jo saamme tällaisen meristrategian kehittää. Me teemme yhteistyötä ja toivomme, että tällä tavoin myöskin me tulemme saamaan aikaiseksi tällaisen makroalueen lähestymistavan. No sitten kolmas kohtani, niin puhemies, on tällainen kansainvälisen lähestymistavan tarve. Olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka totesivat, että jos teemme näin niin ja koordinoimme toimiamme Atlantin molempien puolien naapurien kanssa, niin me voimme käydä hyviä keskusteluja, me voimme saada aikaiseksi yhtäläiset olosuhteet kaikille – koska tämä on ainoa tapa menestyä. Joten haluaisin jälleen kerran kiittää edustaja Kadekia tästä aloitteesta ja haluaisin vakuuttaa teille, että kaikki ehdotuksenne otetaan mukaan. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen. Minulla on yksi päätöslauselmaesitys tässä, tämä keskustelu on siis päättynyt. Kello 11 keskiviikkona äänestämme tästä. Ja seuraavaksi siirrymme sitten